Ilmoitamme tästä palveluyksiköille. Hyvä. Nyt me menemme sitten äänestysselityksiin. Aloitamme vastoksen mietinnöstä ja annan puheenvuoron edustaja Baldassarrelle. Edustaja Baldassarre. We wait uh, some minutes. No odotetaan muutama minuutti. Colleghi, vi prego di defluire più velocemente per consentire... Minä pyytäisin, että poistutte salista vähän nopeammin, jotta ne henkilöt, jotka haluavat pitää äänestysselityksen, voivat sen tehdä. Ja pyytäisin, että täällä oltaisiin myös hiljempaa. Onorevole Baldassarre. Edustaja Baldassarre. Niin, kiitos puhemies. Olen erittäin tyytyväinen kollega Bastoksen mietintöön, jota, jonka tuin äänestämällä puolesta. Valitettavasti tämä vakava talouskriisi, joka on iskenyt Eurooppaan, on aihe, on vaikuttanut kielteisesti sisämarkkinoihin ja näkemykseen sisämarkkinoista sekä mitä tulee kansalaisiin että joihinkin hallituksiin ja poliittisiin liikkeisiin. Vaarana on, että nyt hämärtyy se tärkeä työ, jota toimielivät ovat tehneet sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämiseksi. Ajatellaanpa esimerkiksi julkisten markkinoiden uudistusta tai maksuviivästysdirektiivin uudistusta. Kuten kollega on nostanut esiin, on tärkeää vahvistaa toimielinten välistä yhteistyötä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Hyvin usein perustavanlaatuiset toimenpiteet, kuten esimerkiksi, että meillä pitäisi olla yhtenäinen patenttioikeus ovat hidastuneet johtuen toimielimellisistä konflikteista ja kansallisesta egoismista. Tällaisessa kriisissä me tarvitsemme yhtenäistä lähestymistapaa hallintoa kohtaan niin, että voimme nopeasti ottaa käyttöön tarpeelliset säädökset, uudelleen käynnistää sisämarkkinat ja vahvistaa kansalaisten oikeuksia unionin sisällä. Sì. Grazie, onorevole Baldassarre. Kiitoksia, edustaja Baldassarre. Ja seuraavaksi edustaja Juvin. No, Puhemies, politiikassa asiat on sanottava suoraan. 20-vuotiaat sisämarkkinat ovat tuoneet meille paljon, tästä on paljon hyötyä, mutta mitä pitää sanoa? No on sanottava, että sisämarkkinat ovat täysin oikeutetut ainoastaan, jos ne suojavat meidän työntekotapojamme ja meidän teollisuuttamme. Jos emme muuta toimintatapaamme, niin käy niin, että Kiinan ja Korean, Japanin kaltaiset suuret talousmahdit ja Katar jatkossakin ostavat meidän teollisuuslaitoksiamme ja työpaikkojamme. Ja siinä vaiheessa, kun nämä uudet valtiat sitten vievät työpaikat jonnekin muualle, me pystyy enää reagoimaan mitenkään. Siksi on tärkeää politiikassa, että sanotaan oikeat sanat. Nyt on todellakin oikea aika, korkea aika saada käyttöön todellinen sisämarkkinoiden suojauspolitiikka, eurooppalainen protektionismi. Kiitos. Thank you very much, Mr. Juven. Kiitoksia, edustaja Syvän. Ja sitten edustaja Zanikki. There is not Mrs. Zanicki. I give the floor. Edustaja Zanikki ei ole täällä. No seuraavaksi edustaja Constance Le Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Olen sisämarkkinavaliokunnan ja kuluttajansavalikunnan eh, jäsen ja siksi minä hyvin tarkkaan olen seurannut Resina Pastosin mietintöä, joka koskee 20 suurinta huolenaihetta kansalaisten ja yritysten keskuudessa. Siitä tästä mietinnöstä on keskusteltu myös siinä vaiheessa, kun puhuttiin 20 yhteismarkkinavuodesta. Nyt näin pitkään jo eh, ovat eh, ihmiset, palvelut ja tavarat voineet vapaasti liikkua eh, meidän alueellamme, joka on vapauden ja vaihdon alue, sisämarkkinamme siis. Ja oli mielenkiintoista havaita, että kansalaisten tärkeimpinä huolenaiheena oli se, että ammattipätevyyksien vastavuoroinen tunnustaminen on hyvin vaikea ja siksi meidän pitäisi nyt olla erityisen proaktiivisia ja tehokkaita tässä asiassa. Sitä kansalaiset meiltä odottavat niin, että lähiaikoina saataisiin varmasti se, että heidän pätevyytensä ja tutkintonsa saataisiin nopeammin tunnistettua ja yksinkertaisemmin ja niin, että se maksaisi heille vähemmän. Tämä on todellinen haaste. EPBn varjo esittelijänä näiden prosessien uudistamisessa. Minä teen yhteistyötä muiden imco valikunnan jäsenten kanssa ja pyrimme vastaamaan tähän suureen haasteeseen, joka on liikkuvuuden edessä kansalliset haluavat lisää Eurooppaan lisää liikkuvuutta. Kiitoksia edustaja Le Grip ja seuraavaksi edustaja Oreste Rossi. Kiitoksia puhemies. Äh, jotta voitaisiin käynnistää sisämarkkinat, on tärkeää, äh, että, että, että, että saavutetaan 2020 strategian tavoitteet on tärkeää uudelleen käynnistää talouskasvu ja työllisyys. Ja tällä tavoin saadaan takaisin myöskin yritysten ja kansalaisten luottamus. Kannatan tätä mietintöä, koska se painos painottaa eh, eroja odotusten ja todellisuuden välillä, joka lisää eh, huolia, esimerkiksi veroesteet, eh, arvonlisäveron maksaminen, energiakustannukset – kun kansalaiset sitten epäluottamus Eurooppaa kohtaan lisääntyy, täytyy lisätä yhteistyötä Euroopan ja toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja, vahvistaa tutkimusta ja innovointia niin- ja puolustaa meidän tuotteita. Me pitäisi esimerkiksi harmonisoida energiakustannukset, jotka monille yrityksille ovat suurin kustannuksen aihe ja tällä tavoin luoda yhtenäiset markkinat.

Thank you, Mr. Repo. Now... Kiitoksia edustaja Repo ja seuraavaksi edustaja Deva. Puhemies, olen äh, todellakin otettu, että te puhutte englantia tänään. Se on mielestäni hienoa. Kiitoksia. 20 huolenaihetta, joka, joihin Euroopan lainsäädäntö on keskittynyt. Nämä huolenaiheet ovat tärkeitä. Ammattipätevyys, pankin tilin avaaminen, jäsenvaltioiden väliset perintöoikeudet ja esimerkiksi eläkeoikeudet rajojen ylitse. Mutta mikä on vielä tärkeämpää EU:ssa, jossa työttömyys kasvaa erittäin nopeasti, on työpaikkojen luominen. Ja työpaikkojen luomisen moottori sisämarkkinoilla on PK-yritys. Ne ovat moottorina, kun luodaan työpaikkoja ja saadaan talous liikkumaan. Ja tässä mietinnössä keskitytään nimenomaan siihen ja siksi tuinkin tätä mietintöä. 35 prosenttia Euroopan kansalaisista eivät edes tiedä mitään sisämarkkinoista. He eivät ymmärrä lainsäädäntöpuitteita, he eivät ymmärrä meidän sääntöjä ja asetuksia. Mitä me tarvitsemme on vähemmän säätelyä niin, että yritys yritykset äh, voivat äh, toimia ja ihmiset äh, voivat palkita itsensä kovasta työstä. English is not perfect. Kiitoksia edustaja Deva. Minun englannin kieleni ei ole täydellistä, mutta minä opiskelen sitä. Ja seuraavaksi edustaja De Angelis. Kiitoksia puhemies. Sisämarkkinat ovat suuri saavutus ja tänään ne ovat erittäin tärkeät, jotta voidaan saavuttaa kunnianhimoiset 2020-strategian tavoitteet. Meillä olemme paljon mutta vielä paljon tehtävää ja siksi on tarpeen, että nyt tänä juhlapäivänä uudelleen uudistetaan sisämarkkinat ja katsotaan eteenpäin ja korjataan se, mikä vielä puuttuu. Esimerkiksi yhtenäiset energiamarkkinat ovat tarpeen, jotta jotta kaikki eurooppalaiset voivat saada turvallista ja puhdasta energiaa hyväksyttävin hinnoin. Esteiden puute, puut, poistaminen ja sisämarkkinoiden uudistaminen on tarpeen tässä yhteiskunnallisessa ja talouskriisissä, joka on iskenyt Eurooppaan, koska se vie eteenpäin innovaatiota, kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja De Angelis ja seuraavaksi edustaja Makovei. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minä kannatan parlamentin ja komission välistä sopimusta. Yhtenäismarkkinat perustettiin, jotta valtioiden välillä voitaisiin helpottaa kaupankäyntiä ilman mitään esteitä. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti ole tämänhetkinen tilanne. Meidän on nyt varmistettava, että kansalaiset saavat hyötyä jäsenyydestä, että kaikki kuuluvat samaan yhteisöön. Jotta tämä todella olisi näin, tarvitsemme lisää sisämarkkinoiden syventämistä, näin voidaan parantaa eh, työpaikkojen luomista. Ja tästä aiheutuu myös sosiaalisia etuja ja tämän tarvitaan rahaa. Miten tämä kaikki voi onnistua? No, on meidän edistettävä yhdenmukaistamista. Tarvitsemme esimerkiksi yhden ainoan rautatiejärjestelmän. Meillä on oltava pk-yrityksille standardoidut säännöt. Tarvitsemme vähempää sääntelyä ja selkeämpää sääntelyä. Tämä yhtenäistäminen on tärkeää yhtenäismarkkinoille ja myös kansalaistemme kannalta. Kiitos. Kiitoksia paljon edustaja Makovei. Sitten Seuraavaksi edustaja Bielan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Celem jednolitego... Kiitos puhemies. Sisämarkkinoiden tavoitteena on ta- tuotteiden, pääoman ja ihmisten vapaa liikkuvuus ja tämän pitäisi johtaa kestävään taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen. Mutta kun äh, ihmisillä on kuitenkin ongelmia sen toiminnassa, kun on, tässä on tiettyjä informaatio- ja laillisia kuoppia. Joten sen vuoksi olen samaa mieltä, että meidän on äh, saatava tietynlaiset suositukset jäsenvaltiolle, joka johtaisi sisämarkkinoiden harmonisointiin, koska voimme Eh, parantaa tilannetta vain ottamalla jäsenvaltiot mukaan. On välttämätöntä harmonisoida eh, esimerkiksi pätevyysvaatimukset, pankkipalvelut eh, ja niin edelleen. Meidän pitäisi saada aikaan myös toimivat digitaaliset sisämarkkinat yrittäjien ja kuluttajien hyväksi. Minä tuen vetomusta uuden aikaista ja modernisoida julkista hallintoa minä myös tuen lähempää yhteistyötä parlamentin, komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden kesken, jotta voisimme lisätä kansalaisten osallisuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi Kelis, teillä on puheenvuoro. Puhemies, oli hienoa voida tukea tätä mietintöä ja olen sitä mieltä, että mitä nopeammin kykenemme parantamaan sisämarkkinoita, niin tämä parantaa kyllä tilannetta meidän kaikkien kannalta, myös taantuman osalta ja tulevaisuuden osalta. Tässä sanotaan, puhutaan kansalaisten ja yritysten huolenaiheista. Kyllä, yritysten ajatukset tässä tulevat huomioon, mutta huomioon otettua, mutta kansalaisten osalta voidaan sanoa, että he tuskin edes tietävät mitään yhtenäismarkkinoista. Tämä on meille suuri haaste. Tässä on kaiken kaikkiaan hyviä ehdotuksia, jotka kannattaa panna nopeasti täytäntöön. Kahta niistä korostaisin. Yksi on se, että internetin ja sähköisen kaupankäynnin potentiaa täysin käytetä hyväksi. On paljon yrityksiä, jotka eivät käy kauppaa oman maansa ulkopuolella. Tämä on meille haaste. Ja toisaalta meillä on täällä tämä eh, pätevyyksien tunnustaminen ympäri unionin. Kiitos. Kelly. Eh. Kiitoksia edustaja Kelly. Sitten edustaja Basescu, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta sen vuoksi, että sisämarkkinoiden vakiinnuttaminen on hyvin tärkeää, jotta saamme vauhtia taloudelliseen kasvuun ja työllisyyteen. Minusta ne olemassa olevat esteet, joita vielä on esimerkiksi liikkuvuudelle sisämarkkinoille, on poistettava mahdollisimman nopeasti. Tällä tavoin kansalaiset voivat täysin hyödyntää oikeuksiaan. Romanian kansalaisilla on vielä tiettyjä eh, esteitä työmarkkinoilla ja ne eivät ole perusteltuja, joten ne on poistettava. Ja näinä kriisiaikoina on erittäin tärkeää, että kaadamme näitä esteitä. Silloin me voimme todellakin tukea innovaatiota, kasvua, kilpailukykyä ja sitä, että parannamme luottamusta sisämarkkinoille. Haluaisin myös painottaa, miten tärkeää on saada yhteisiä parempia ohjausjärjestelmiä, joiden avulla voimme parantaa yhteistyötä. Sen lisäksi meidän on huolehdittava siitä, että tämä hyödyntäisi unionin kansalaisia joka puolella. Kiitoksia edustaja Basescu. Ja seuraavaksi menemme mietintöön EUn ja Japanin kauppaneuvotteluista ja annan puheenvuoron edustaja Devalle jälleen kerran. Puhemies, kiitoksia oikein paljon. Tämä on erittäin tärkeä mietintö. Japani on toiseksi suurin kauppakumppanimme Kiinan jälkeen. Ja Japani on investoinut voimakkaasti Euroopan unioniin. Japanin moottoriajoneuvojen valmistus Euroopan unionissa ja omassa maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa on suurta ja 140 tuota työpaikkaa ylläpidetään sen takia, että Japani investoi EUn talouteen. Samalla tavoin meidän täytyisi investoida Japanin talouteen ja meidän tulisi kysyä, pyytää japanilaisia Ähm, lopettaa tällaiset määrälliset tariffit ja rajoitukset ja avata verkostonsa meidän äh, viennillemme ja palveluimme. Joskus on hyvin vaikea ähm, jaka, toimittaa tavaraa Japaniin tavalla, äh, jo, siitä, siitä johdosta, miten he harjoittavat kaupankäyntiä. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on pääsy Japanin markkinoille samalla tavoin kuin me olemme antaneet heille mahdollisuuden päästä meidän markkinoillamme ja myydä heidän tuotteitaan meidän kansallemme. Tämä on erittäin tärkeä mietintö. Kiitoksia. Adam. Kiitoksia edustaja Deva. Sitten edustaja Bielan. Japonia razem ponad jedno... Kiitos unioni ja Japanin kattavat yli yksi viidesosaa koko kaupan, maailman kaupasta ja monet tuotteet, japanilaiset tuotteet ovat hyvin mielenkiintoisia Euroopan kansalaisille. Tämä uusi vapaakauppa sopimus on erittäin mielenkiintoinen sekä meille että japanilaisille. Todiste siitä on myös se, että esimerkiksi teolliset tekijän oikeudet, kilpailukyky, se poistetaan turhat tulliesteet ja muut. Ja Samanaikaisesti pitäisi myös kiinnittää huomiota siihen, että on saatava nämä turhat esteet poistettua ne neuvotteluiden alettua. Se, että me pyrimme tavallaan estämään kyllä myös valvomattoman tuonnin lisääntymisen. Meidän tulisi huomioida, että tämä täytyisi tehdä niin, että se ei aiheuta uhkaa eurooppalaisille yrityksille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Chabasogo. Kiitos puhemies. Myös nykyisessä talouskriisitilanteessa ei saa unohtaa, että Euroopan unionilla on oma paikkansa myös muuttuvassa maailmantaloudessa kilpailussa. Monet sanovat, että tämä vuosituhan tuhat on Aasian vuosituhat, siinä on Kiina ja nousevat Asian maat, Singapur, Malesia, Vietnam, Indonesia. Kaikki nämä tulevat kykenemään oikein suuriin saavutuksiin talouden alalla. Tässä mielessä meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta EU voisi lisätä taloudellisia yhteyksiään tähän maailman osaan, erityisesti siellä, missä toimii hyvä markkinatalous tällä hetkellä. Yksi tärkeistä askelista tässä on tämä vapakauppasopimus Japanin kanssa, Etelä-Korean kanssa, sellainen on tehty, siitä on saatu hyviä esimerkkejä kokemuksia siitä, että tämä voi lisätä kauppaa ja tästä on molemmille osapuolille hyötyä. Tiedämme, että tullien ja maksujen purkaminen ei ole kaikkein suurin ongelma, vaan suurempi ongelma ovat muut kuin tulliesteet. Tämä on todellinen avainkysymys, jos ajatellaan todellista vapaa kauppaa. Euroopan on kiinnitettävä enemmän huomiota Itä-Aasian maihin, sillä tämän alueen kanssa käytävä kauppa. Siihen sisältyy vielä hyvin, paljon mahdollisuuksia. Eh, Charles Kiitoksia edustajat Hannak. Puhemies, minäkin haluaisin onnitella teitä teidän erinomaista englannista. Minä äh, yritän joku päivä puhua Danten kielellä, mutta en vielä. EUn ja Japanin äh, täytyisi olla ylpeitä, äh, sinet, kun he sinetöivät äh, vapakauppasopimuksella kumppanuudensa. Japani on kolmanneksi suurin talous maailmassa, jolla on hyvin korkeatasoisia äh, tuotantojärjestelmiä ja kulutustaso on suuri ja kauppa äh, Japanin kanssa on valtavaa 160 miljardia euroa oli tuonti ja vienti viime vuonna. Vapakauppa on tärkeää, se hyödyttää tuottajia ja kuluttajia. Meidän täytyy kehittää ja konsolidoida näitä markkinoita ja kauppamahdollisuuksia ja strategisia kumppanuuksia aina kun niitä syntyy. Mutta erityisesti kun on kyse demokratioista, kuten Intia ja Japani, mm, jo voivat vahvistaa talouskasvua, joka puuttuu Mantereelta niin tällä hetkellä. Viimeisen 20 vuoden aikana, sen jälkeen kun ensimmäinen EU-Japani yhteisjulistus tehtiin, on käynyt ilmi, että EUn ja Japanin suhteet ovat vain vahvistaneet ja vapaakauppasopimus voi vain vahvistaa kumpaakin osapuolta. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin ystävällistä sanoistanne. Kiitoksia.

Kiitoksia edustaja Takku ja Kula ja seura- viimeinen selit- äänestysselitys tulee edustaja Kelisiltä. Kiitos puhemies. Minun täytyy sanoa, että kunnioitan kovasti Japania. Se on mielestäni upea kansakunta, älykäs kansakunta ja he ovat hyvin ahkeria ja he ovat tehneet paljon edistystä viime aikoina. Ikä, tällä hetkellä heillä on aika lailla kaiken näköisiä ongelmia tsunamin, Fukushiman ja muiden tapahtumien jälkeen. Mutta he kokoavat rivinsä ja pääsevät ja menevät eteenpäin myös tulevaisuudessa. Ja meidän Euroopan unionina tulee heitä auttaa esimerkiksi vapaa kauppa neuvotteluiden käynnistämisen myötä – ja yksi erityisen tärkeä asia ovat julkiset hankinnat. Heidän täytyy muuttaa käsityksensä julkisista hankinnoista. Jotkut kaikkein tärkeimmistä asioista meidän välillämme on nyt tämä vapaa kauppasopimus. Tämä olisi hyväksi sekä unionille että Japanille. Last, last is... Ja aivan viho viimeinen on Anna Zaborska. Grazie, signor Presidente. Pán predseda, neprihlásila som sa. Kiitoksia puhemies. Minä en pyytänyt puheenvuoroa, koska En halunnut puhua mistään tietystä mietinnöstä, vaan halusin reagoida siihen, mitä tapahtui, kun keskustelimme edustaja Schnieber Jastramin mietinnöstä. Haluaisin puhua kaikkien niiden kollegojen puolesta, jotka nousivat seisomaan, kun esitettiin tämä suullinen tarkistus, koska he ainoastaan äänestivät ää, oman tuntonsa mukaan. Tämä oli vapaa äänestys Herra Cashman käytti puheenvuoronsa ähm, ja täällä puhutaan hyvin paljon ihmisoikeuksista, mutta jokaisella on oikeus äänestää oman tuntonsa mukana. Olen pahoillani, että tällainen välikohtaus syntyi. Hyvä on. Istunto keskeytyy kello kolmeen saakka. Kiitoksia oikein paljon ja nauttikaa lounastanne.